mielessä ilmaista surun valitteluni perheille, niiden uhrien perheille, jotka ovat kuolleet viimeistä terroristi e, Sen jälkeen, kun Filippiinillä murhattiin ähm, pappi, Keski-Afrikan tasavallassa hyökättiin eilen äh, kirkkoon ja tässä äh, ja kuolleita oli vähintään kymmenen. Tämä parlamentti sanoo ei, me emme voi hyväksyä sitä, että ihmisiä murhataan vain heidän uskontonsa takia. Meidän täytyy saada äänemme kuuluville. Samoin terrorismin torjunnassa emme voi nyt hellittää. Tämän osoittavat Afganistanin hyökkäykset ISISissä, e, Afganistanissa tapahtuneet ISISin hyökkäykset ja Boko Haramin hyökkäykset Nigerissä. Yli 25 kuollutta eilisessä hyökkäyksessä, 11 lasta, myös kolme toimittajaa ja kaksi humanitaarisen avun työntekijää. Boko Hamar on, Haram on tapannut yli 60 viatonta ihmistä. Siksi me tarvitsemme yhä enemmän toimintaa kansainvälisellä tasolla. Meidän on torjuttava terrorismia, edistettävä rauhaa ja vakautta.